So colleagues. Hyvät kollegat, meillä on erittäin pitkä äänestyssessio, joten pyydän teitä nyt istuutumaan paikoillenne. Ja äänestetäänpäs. I want to have some